Dear ladies, dear gentlemen. Hyvät naiset, hyvät herrat, kiitoksia oikein paljon siitä, että tulitte tähän kokoukseemme. Nyt tämä menee internettiin ja meillä on 22 kielen tulkkaus. Kiitoksia etukäteen tulkeille. Teemme tässä yhteistyötä ihan vi- eilisestä, eilisaamusta lähtien tässä on ollut yhteistyötä 3-14 tuntia, mutta puolentoista tunnin päästä päätämme tämän kokouksen. Hyviä uutisia, mutta minä toivon, että meillä on hyvin mielenkiintoiset keskustelut ennen sitä. Varmasti teillekin. Kiitoksia siis kovasta työstä ja haluaisin nyt aloittaa meidän yhteisen Ähm, valiokuntakokouksemme koskien mobiiliterveydenhuoltoa. Se on kuuma peruna, kuuma aihe, hyvin tärkeä kaikille kansalaisille, äh, koska tässä, tässä mielessä on hyvin tärkeää, että keskustelee menee myös verkkoon. Ja tässä meillä on kaksi äh, jäsentä, jotka ovat olleet käynnistämässä tällaista yhteiskeskustelua kahdesta valiokunnasta. Alois Peterle, hän edustaa ähm, Envi-valiokuntaa, ympäristövaliokuntaa, jossa on mukana myös terveydenhuolto ja kuluttajan oikeudet. Ja sitten herra Boni, joka edustaa ITRE-valiokuntaa, äh, teollisuus, äh, tutkimus äh, ja energiavaliokunta. Siinä ovat mukana myös pk-yritykset ja kaikki se, mitä näemme terveyspalveluissa hyvin paljon ne ovat yrityksiä, usein pieniäkin, ja niitä pitäisi usein kohdella osana talouttamme, mutta heistä, niistä on paljon apua koko yhteiskunnalle. Näin sanoen ää, äh, pyytäisin herra Bonia tänne. Minä itse otan tästä oman korttini jo pois tästä puheenjohtajapöydästä. Annan hänelle puheenvuoron. Okay. Dear, dear colleagues, dear speakers, Ion. Hyvät kollegat, äh, hyvät puhujat. Äh, mm, Ma io condivido tante sue idee e sono molto lieto. En ole lavia, mutta kuitenkin tuon täällä Envi-valiokunnan ajatuksia esiin. Ja täytyy todeta, että e, tällaista tilaisuutta avata e, näinkin hyvä yhteistyökokous ITREN ja Envin välillä ei ole minulle ennen tarjoutunut kun entinen Puolan pääministeri, herra Pusekon toinen eh, puheenjohtaja, harvoinpa kahteen entiseen pääministerin puheenjohtajan palella yhtä aikaa törmää. Mutta tässä todellakin tullaan kuulemaan varsin mielenkiintoisia ja tärkeitä näkemyksiä. Oikein lämpimästi tervetuloa teille kaikille tähän kuulemistilaisuuteen mobiiliterveysaiheena. Ja erityisesti tervetuloa terveyskysymyksistä vastaavalle komissaarille Herra Anri Kaitikselle hän varmasti tulee kertomaan siitä, minkä tyyppisiä teknisiä ja poliittisia kysymyksiä liittyy tähän aiheeseen ja miten toivottavasti päästään eh, asetettuihin tavoitteisiin, kun asiaa tarkastellaan oikeudellisesti, institutionaalisesti ja toisaalta sitten eh, operatiivisuuteen ja standardikysymyksiin liittyen. Mobiiliterveys, voidaan varmasti sanoa, että se ei ole mikään uusi poliittinen slogan, vaan todellakin mahdollisuus ja toisaalta must myöskin. Ja kansalaiset tämän varmasti ymmärtävät ja näin ollen toivottavat tervetulleeksi tämän tyyppisen kehityksen. Terveydenhuolto on muuttumassa Euroopassa väestön ikääntymisen myötä ja budjettipaineet kasvavat koko ajan. Ja mobiiliterveys voikin olla yksi väline näiden haasteiden vastaanottamiseksi, kun mietitään modernia tulevaa terveydenhuoltoa. Toisaalta ennaltaehkäisy on avainsana, mutta myöskin järjestelmän tehokkuutta on parannettava. Ja nyt on sitten minulla suuri ilo ja kunnia antaa puheenvuoro komissaari Andri Kaitikselle. Eh, hän saa pitää avauspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Arvoisa Jirsi, arvoisa puheenjohtaja, olen iloinen voidessani olla täällä teidän vieraananne ja hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, oikein paljon kiitoksia tästä kutsusta tähän katseensa tulevaisuuteen suuntaavan tapahtumaan ja viimeaikaisiin kehityksiin ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut kansalaisiin ja terveydenalan palveluihin. Jos katsomme älypuhelimiamme, niin mehän tiedämme, että täältä löytyy vaikka minkälaisia sovelluksia – jonkinlaisia sovelluksia teidänkin luureistanne löytyy. Mutta mHealth tarkoittaa, että terveysaiheeseen liittyviä sovelluksiakin luurista voi löytyä. Kehitys on nopeaa digitaalisella alalla, varsinkin sovellusten osalta, ja ne tarjoavat hirmuisia mahdollisuuksia terveysalalla mHealth on innovoinnin ja paremman hoidon mahdollisuus. Se on digitaalisen valokumouksen yksi osa-alue. Vuosikymmenen aikana sovellusten ja digitaalisten ratkaisumallien yleisyys on kasvanut. Ne ovat jokapäiväisiä ja sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tavoitteen takia meidän on varmistettava, että tämä järjestelmä toimisi laajasti. Nämä Sovellukset, ne ovat yhä suositumpia vuoteen 2013 verrattuna. Niiden määrä on yli kaksinkertaistunut vuoteen 2015 mennessä ja arvioiden mukaan on 165 000 hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä sovelluksia tarjolla eri äh, net, äh, kaupoista. Ne liittyvät äh, elämäntapoihin, liikuntaan, ruokavaloihin, mutta myöskin äh, hoitoon liittyviä sovelluksia on tarjolla ja näitä sovelluksia käytetään yhä enemmän kansalaisten toimista katsotaan, miten liikutaan ja miten terveellisesti eletään, ja tämä antaa kansalaisille toimintamahdollisuuksia. Voidaan vaikuttaa muun muassa fyysisen toimintaan, alkoholin kulutukseen, voidaan seurata toimintaa ja vaikuttaa positiivisessa mielessä elintapoihin. Näiden sovellusten avulla voidaan myöskin parantaa juuri tiedon hankintaa terveydenhuoltoon liittyen. Varsinkin risk, suuren riskin yhteisössä on voitu ennalta ehkäistä tiettyjen tautien laajempaa leviämistä. iCoach App on yksi esimerkki toimivasta sovelluksesta. 438 000 käyttäjä on ollut ja he ovat päättäneet tupakoimisen muutaman kuukauden jälkeen. Ja tämä on melkoinen saavutus. Sovellusten avulla voidaan muun muassa muistuttaa lääkkeiden otosta tai hoidon tarpeesta, tai että ei tehdä vääriä ö, päätöksiä hoidon suhteen. Nyt ei olla aivan täysin varmoja siitä, tai on esitetty kritiikkiä, ovatko nämä todellakin vakuuttavia järjestelmiä, mutta kyse on kuitenkin siitä, että järjestelmin syötettävät tiedot ovat luotettavia ja että myöskin päivitykset ovat ajankohtaisia. Terveyspalveluiden ja kroonisten sairauksiin liittyvien apusovellusten merkitys kasvaa jatkuvasti. Komissio on ryhtynyt erilaisiin toimiin näiden puutteiden poistamiseksi. Käytännön sääntöjä on lähdetty kehittämään sovellusten suhteen, jotta mHealth sovellusten kehittäminen yrittäjät voivat noudattaa olemassa olevia määräyksiä paremmin. Prosessi on kalkkiviivalla ja nyt vain odotetaan, mitä jäsenvaltiot ovat asiasta mieltä, eli mitä tietosuojavaltuutetut asiasta lausuvat. Tarkoituksen on eurooppalaisella tasolla ohjeistaa myöskin toimijoita sen suhteen, miten Elm Health-järjestelmä tulisi käyttää. Kyse on yhteisestä lähestymistavasta, yhteisten kriteereiden etsimisestä ja näiden sovellusten luotettavuuden vahvistamisesta. Kyse on laadukkaiden kriteereiden aikaan saamisesta sovelluksiin liittyen ja standardointikomitea keskityy juuri tähän. Aivan hiljattain päätettiin konsultaatiokierros näiden sovellusten turvallisuudesta ja muista ladattavista sovelluksista. Tarkoituksena on katsoa, minkälaisia riskejä on syntynyt, kun näitä sovelluksia on käytetty. Mm, tätä kautta voidaan tarkastella, minkälaisia jatkotoimia voidaan unionin tasolla ottaa käyttöön. Jäsenvaltiot tarkastelevat näiden toimien vaikutuksia eri mHealth-työryhmissä ja siltä pohjalta työstetään kertomus suosituksineen ja niiden haasteiden osalta, joita tullaan tulevaisuudessa kohtaamaan. mHealthilla on keskeinen rooli tutkimus- ja innovointirahaston yhteydessä ja se huomioidaan myöskin tulevassa Horisontti 2020 ohjelman jaksossa vuodesta 2018 alkaen. E-health-välineiden merkitys on huomattava terveydenhuoltoalalla, mutta haasteetkin ovat suuret ja komissio yrittää paneutua niihin. Digitaaliset ratkaisumallit yrittävät omalta osaltaan parantaa terveydenhuoltopalveluita ja ottaa huomioon edessä olevat haasteet, eli ikääntyminen yhtäältä, kroonisten sairauksien lisääntyvä määrä ja terveydenalan tutkimuksen vähenevät toimintamahdollisuudet. Vuoden 2016 kasvukertomus ovat, on osoittanut, miten e-healthin kautta voidaan parantaa tilante, tilannetta nykyisestä esimerkiksi kohdistettujen ja tehokkaampien toimien kautta, mutta me tiedämme kaikki oikein hyvin, että e-health-palveluiden pano tapahtuu alueen paikallistasolla, ja nämä ovat olleet aika lailla pienen mittakaavan toimia. Tällä hetkellä ei ole vielä EU-laajuisia standardeja käytössä. Ja yhteentoimivuuden puute tarkoittaa sitä, että potilastiedot eivät ole helposti siirrettävissä rajojen yli, eivätkä myöskään lääkemääräykset. Potilastietojen vaihto on aika lailla pientä ja tämä on melkoinen haaste ja este myöskin sille, että potilaat voisivat liikkua Euroopan unionin laajuisesti vapaasti. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että syntyy melko hankalia potilaan kannalta hankalia tilanteita. Eli kansalaiset eivät välttämättä aina hyödy näistä innovoivista ratkaisumalleista. Vuoden 2015 strategiassa korostetaan standardointia ja yhteen toimivuutta e-health-ratkaisujen osalta, jotta terveydenhuoltoala voi todellakin osallistua kasvun pönkittämiseen mitä tulee potilastieto lomakkeiden rajat ylittävään välittämiseen, niin tämä on vuoden 2016 toimintasuunnitelman mukainen hanke. Tarkoituksenamme on potilastietojen välittämismahdollisuuksien parantaminen, ja tämä hanke pitäisi toteuttaa neljän vuoden sisällä jäsenvaltioiden välillä toimissa on olemassa suuria eroja. Tästäpä syystä me aiomme laatia kertomuksen ja suosituksen juuri tähän aiheeseen liittyen. Ja saanen korostaa myöskin telelääketieteen merkityksen ja eurooppalaisten osaamiskeskusten ja verkostojen merkityksen. Nämä verkostot edustavat aivan uudenlaista lähestymistapaa terveydenhuollon digitaalisoitumisen tiellä, mutta niiden toiminta edellyttää toimivaa telelääketiedettä. Nämä verkostot luovat ikään kuin tietokantoja potilaista, mikä taas helpottaa potilaiden hoitotoimenpiteitä. Tässä näette tietoja esimerkiksi Japanissa tällainen supertietokone, tämä on olemassa olevaa infrastruktuuria ja tämä osoittaa, että Japani on todellakin valmis massadatan käyttöön ja panostamaan siihen. Minulla on suu unelma ja unelmani on se, että vastaavanlainen hanke toteutettaisiin myöskin Euroopan unionin tasolla. Ehkä olisi järkevää tästä keskustella ainakin. Airbus, Galileo ja muunlaisia hankkeita on toteutettu ja ehkäpä meidän pitäisi pyrkiä nyt yhdistämään voimamme ja luoda tällaista infrastruktuuria. E-health-välineiden avulla voidaan kerätä paljon tietoa, jota voidaan käyttää myöskin tutkimuskentällä potilaiden turvallisuuden hyväksi. Eli digitalisoituminen tarkoittaa myöskin sitä, että me huomioimme eurooppalaisen pilvipalvelujärjestelmän. Näin voitaisiin tietoja äh, välittää hyvin nopeasti paikasta toiseen, mutta se edellyttää myöskin tehokkaita laskentajärjestelmiä. Minun mielestäni tällaista infrastruktuuria pitäisi tarjota äh, terveydenhuoltopalveluiden alalla, jotta tarjolla olevia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää yksittäisten henkilöiden terveydentilan parantamiseksi. Eli näiden välineiden avulla voidaan parantaa tehokkuutta ja kestävyyttä terveydenhuoltoalalla. Tämän lisäksi kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet parantaa terveyden Kansalaiset voivat myöskin vapaasti liikkua Euroopan laajuisesti ja valita vapaasti terveydenhuoltopalvelun tarjoajat. Komissio tulee tekemään kaikkensa, jotta M-health saa tuulta siipiensä alle, sillä M-health on, kuten me kaikki tiedämme, se on hyvä ajatus, eli Eurooppaa yritetään lähettää kansalaisten suuntaan. Ja se onnistuu juuri health hankkeen kautta. Näin saamme Eurooppaa lähemmäksi kansalaisia erityisesti silloin, kun yritetään parantaa ihmisten hyvinvointia ja tehostaa terveydenhuoltopalveluita. Kiitoksia. Mr. Commissioner, thank you very much for... Kiitoksia oikein kovasti näistä selkeistä sanoistanne. Ja sanoisin, eh, että teillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet. Meillä on myös, eh, niin kuin sanoitte, eh, kansalaiset ymmärtävät sen. Ja on tärkeää, että kaikki voivat käyttää näitä mahdollisuuksia. Tiedän, että teidän täytyy lähteä tässä vaiheessa, mutta teidän avustajanne jää tänne. Kiitoksia oikein kovasti ja oikein paljon onnea eh, digitaalisissa kysymyksissä. You know, we have good... Meillä on hyviä esimerkkejä jäsenten ja jäsenmaiden välisestä yhteistyöstä ja monien sidosryhmien välisestä yhteistyöstä. Ja näin ollen on hyvä aika tarkastella sitä, miten edetä tämän tyyppisen eh, tietokone-superkeskuksen eh, perustamiskysymyksessä eh, uudenlaiset hoitokeinot, tietojen keskittäminen ja niin edelleen näin voitaisiin osoittaa, että todellakin Euroopan unioni on ihan johtoroolissa näissä kysymyksissä. Lämpimät kiitokset. Thank you. Kiitoksia arvoisat paneelin jäsenet, että tulitte tänne. Nyt ähm, me aloitamme ensimmäisen kokousjakson ja puhumme potentiaalisista hyödyistä mobiiliterveydenhuollossa mHealth. Ja meillä on ähm, tässä erinomaisia puhujia. Ja haluaisin antaa ensin puheenvuoron ähm, tohtori Angelos Cassianosille. Hän on äh, tutkijana UCLssä äh, Lontoossa äh, sovelletun terveyden tutkimuksen laitokselta, miten voidaan siirtyä sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn. Kiitoksia oikein kovasti. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänne erittäin tärkeään julkiseen kuulemistilaisuuteen ja minulla on tässä muutama kalvo. Anna tässä tutkijan näkökulman asiaan. Minä teen töitä Lontoossa UCLssä sovelletun terveyden tutkimuksessa ja haluan kertoa sitä, miten voimme puuttua Euroopan tärkeimpiin terveyshaasteisiin niin, että siirrytään sairauksien hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn. Aivan varmasti useimmat teistä tietävät, äh, tuntevat jo nämä luvut. Tässä näkyy, että Euroopan väestö on kasvussa ja tämä on äh, hyvin merkittävä haaste, äh, merkittävä kysymys 2020 ja ikääntyvä väestö aiheuttaa monia haasteita, tärkeitä haasteita. Me elämme pidempään, mutta se ei tarkoita, että eläisimme terveellisemmin. Terveellinen elämä, sitä mitataan yleensä laatu sopeutetuilla elinvuosilla. Se on aika tasainen. Tässä on tiettyjä ehtoja, esimerkiksi dementia, Alzheimerin tauti ja krooniset taudit. 87 prosenttia kolme tapauksista liittyy niihin. Ja tämä aiheuttaa myös kustannuksia tupakkaan liittyvät taudit esimerkiksi aiheuttavat 100 miljardin euron menot vuodessa ja me tiedämme viimeisiltä 20 vuodelta useimmat krooniset taudit, niitä voidaan ehkäistä. Se tarkoittaa, että riskitekijöitä voidaan muuntaa, esimerkiksi alkoholin käyttö, tupakan käyttö, liikkumattomuus, ja myös epäterveellinen ruokavalio. Tässä tarvitaan siis kestävää, tehokasta ja helpommin saatavaa terveydenhuoltojärjestelmää. Meillä on terveydessä myös epätasa-arvoisuuksia ja meillä on erilaiset elinjän odotteet. Siellä on eroa kymmenen vuotta ja myös uudet teknologiat ovat tärkeitä silloin, kun tehdään kansainvälistä yhteistyötä niin, että taataan nämä potilasturvallisuus ja eettiset standardit. Nyt tässä kuvassa näkyy eh, kroonisten tautien taakka. Eh, esimerkiksi Afrikkaan verrattuna siellä pääkuolinsyy ovat yleensä tartuntataudit, malaria eh, tai HIV. Eh, Euroopassa pääsyynä ovat krooniset sairaudet, ja kun puhutaan kroonisista sairauksista, niin tarkoitetaan enimmäkseen syöpää, korkeata verenpainetta, diabetesta eh, tai sitten aivoinfarkteja. Ja kyse on noin 80 prosentista terveydenhuollon kustannuksista ja monet riskitekijät ovat ehkäistävissä. Eli kaikki tämä yhteensä korkeampien kustannusten ja pidemmän tutkimusajan rinnalla johti siihen, että pitäisi siirtyä ennaltaehkäisyyn. Se ei tarkoita, ettei sairauksien hoitoon pitäisi tulla rahoitusta, vaan se tarkoittaa sitä, että sairauden ennaltaehkäisy, sen pitäisi saada enemmän huomiota ja rahoitusta. Ja kun puhutaan ennaltaehkäisystä, sillä tarkoitetaan enimmäkseen diagnosointia aikaisemmassa vaiheessa ja e, taudin tunnistaminen aikaisemmassa vaiheessa ja toteaminen e, myös e, asennemuutokset, ja esimerkiksi, että eh, lisätään liikuntaa tai vähennetään alkoholin kulutusta. Ja sitten mobiiliterveys. Eh, Täällä kirjallisuudessa löytyy erilaisia määritelmiä. Tässä on yksi määritelmä, lääketieteen kansanterveyden käytännöt, joita tuetaan mobiililaitteilla. Siinä on erilaisia sovelluksia, siinä on tiedonkeruuta. Esimerkiksi yritetään kehittää sellaista sovellusta, joka kerää reaaliaikaista tietoa. Siinä voidaan parantaa myös lääkärin ja potilaan välistä yhteyttä, autetaan potilaita käyttämään lääkitystä. Kyse voi olla myös kliinisestä päätöksenteosta. Siellä käytetään hyvin paljon päätöksenteossa tällä hetkellä jo. Siellä on erilaisia tarkistuslistoja mobiililaitteissa ja sovelluksissa hyvin tärkeää on myös se, että potilaat voivat itse seurata itseänsä. Tästä esimerkkinä muutama vuosi sitten, kun olin Cambridgeissa, me kehitimme sovellusta, jossa potilas pystyi esimerkiksi ottaa näytteen luomesta ja sitten käyttää algometria, jonka avulla voidaan arvioida, millainen riski on siinä, että tästä kehittyy ihosyöpä. Ja neljä vuotta sitten tehtiin laaja tiedostelu, BBC taisi olla siinä tekijänä täällä näkyvät vastaukset tähän tiedosteluun, mitä odotetaan, mitä kansalaiset odottavat Healthista. Siinä on sitä, että arvioidaan terveyttä ja hallinnoidaan sitä paljon eh, e, paremmin ja hoidetaan myös lääkityskysymyksiä. Jos nyt lisätään sitten laajat eh, mobiiliterveyden alan tutkimustulokset ja prioriteetit, niin me voimme eh, saada aikaan erilaisia suosituksia Eli mHealth-järjestelmät pitää ottaa mukaan nykyisiin sähköisen terveydenhuollon järjestelmiin. Siinä pitäisi käyttää olemassa olevia, käytettävissä olevia standardeja ja pitäisi suhtautua myös osallistuvasti ja osallistavasti niin, että kohderyhmä näille sovelluksille pitäisi ottaa mukaan silloin, kun niitä kehitetään niin, että otetaan huomioon heidän näkemyksensä. Niiden pitäisi e, edistää tasa-arvoisuutta ja niiden pitää olla myös kestäviä. Pitää keskittyä e, terveyteen eikä ainoastaan teknologiaan. Pitää kehittää, niin kuin mainitsin aikaisemmin, todennusperusteista e, tietoa esimerkiksi Euroopan parlamentissa voidaan tehdä tällä tavoin tietoisempia päätöksiä eh, näiden eh, sovellusten eh, käyttämisestä. Ja sitten lopuksi vielä olen huomannut aika monissa katsauksissa tämän, että monet sovellukset ovat sellaisia, että niiden pitää pohjautua näyttöön lääketieteessä ja hyvin harvoja arvioidaan tässä mielessä. Joten mitä tarkoitamme sillä, että arvioidaan järjestelmä tai sovellus mobiiliterveyden alalla? Se tarkoittaa sitä, että arvioidaan pari-kolme tärkeää tekijää, validiteetti, tekeekö sovellus sen, mitä sen pitäisi tehdä, onko se luotettava, eli luotettavuus, ja sitten tehokkuus, miten tehokas tämä on tämä sovellus siinä, mitä ei tehdä. Potentiaalia on var, varmasti valtavasti ja tärkeää on parantaa myös tilannetta potilaan osalta, esimerkiksi vähentää kroonisia sairauksia, mutta tarvitsemme laadukasta ja hyvin tehokkaita kliinisiä, kliinisiä kokeita tarvitsemme paljon potilaita, jotta saamme eh, turvallisemmat eh, tulokset. Tämä on esimerkki mallista, jota käytetään eh, mobiiliterveystutkimuksessa. tässä annetaan vain esimerkki siitä, miten vaikeata, miten paljon aikaa ja rahoitusta tarvitaan, jotta saadaan aikaan turvalliset johtopäätökset koskien tiettyä sovellusta, miten se toimii. Esimerkiksi hyvin korkealaatuiset kokeet ja tärkeää on myös kustannushyötyanalyysi ja vaikuttavuusanalyysi. Ja tavoitteena on se, että vähennetään terveydenhuollon kustannuksia ei ole mitään sovelluksia, jotka täyttävät kaikki nämä vaatimukset. Se ei tarkoita sitä, etteivät ne olisi, etteivätkö ne olisi hyviä, mutta tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi yhä enemmän keskittyä siihen, että arvioidaan näitä sovelluksia ja näin saadaan tehokkaat vaikuttavat järjestelmät. Ja tässä sitten viimeisessä kuvassa vielä, jos nyt antaisin neljä avain viestiä tässä. Ensinnäkin yhteissuunnittelua tarvitaan myös potilaiden kanssa ja usein ei voida soveltaa näitä tuloksia. Me tarvitsemme laajaa tieteellistä näyttöä ja totta kai tarvitaan myös laadukasta korkealaatuista tutkimusta. Jotta saamme sellaista tutkimusta, tarvitaan myös äh, enemmän rahoitusta. Ja usein EU äh, toiminnoissa on tietty äh, keskitys tähän mobiiliterveyteen. Ja mobiiliterveyden pitäisi auttaa siihen, että päästään myöhään niihin ryhmiin käsiksi, jotka on muuten vaikea saavuttaa. Mutta tarvitsemme myös keinot, joiden avulla saadaan, nämä, saadaan mukaan myös sellaiset potilaat, joilla ei ole mahdollisuuksia rahallisesti ja myös vanhemmat ihmiset. Kiitoksia oikein kovasti. Kiitoksia oikein paljon herra Kasvianos tästä johdannosta. Minua kiinnostivat erityisesti nämä viestit. Tämä neljäs viesti vielä on, että pitäisi mobiiliterveyden kautta vähentää epäterve, e, epätasa-arvoisuutta. Me olemme täällä valittuina 500 miljoonaa eurooppalaista. He eivät halua epätasa-arvoisuutta ja totta kai mekään emme halua epätasa-arvoisuutta, emmekä pidä näistä eroista, mutta olen varma, että digitaalisen lähestymistavan avulla me voimme vähentää epätasa-arvoisuutta, jos käytetään uusia mahdollisuuksia teknologiassa. Ja nyt seuraava puhujamme hän on Marius Borgovski, hän on äh, digitaalisen lääketieteen äh, päällikkö Adamed-konsernissa ja äh, kohti personoitua kustannustehokasta terveydenhuoltoa. Uh, Kiitos puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Nimeni on Marius ja Kerron siitä, miten eh, tehdä henkilökohtaisemmiksi näitä hoitokeinoja. Lähden liikkeelle kolmesta tosiasiasta, niin kuin eh, aikaisemmat puhujat juuri totesivat. Demograafiset muutokset eh, johtavat huomattavien lisäkustannuksiin terveydenhuoltoalalla tulevina vuosina. Tämän lisäksi olemme eh, globaalimpi digitalisoituneempi yhteiskunta nykyisellään. Ja nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä on varsin sirpaloitunut ja, eh, ja henkilöllä on pääsy vain osittain eh, huollon piiriin, niin kuin tässä äsken esiin tuotiin. Uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan tulevaisuudessa, se on fakta terveydenhuolto plus eh, moderni teknologia on yhtä kuin lisäarvo. Onko näin ja olemmeko tähän valmiita? Kyllä, olemme ja meillä on myöskin tietoja eh, on mm, mukaan. Muutama viikko sitten nämä tilastot saatiin. 60 prosenttia eh, Itä-Euroopan kansalaisista väestöstä on valmista ottamaan vastaan tämän tyyppistä telehuoltoa tai hoitoa. Voidaanko tällaista pitää sitten tehokkaana hoitomuotona? Kyllä. Tästä kattavin tutkimus on toteutettu demonstratorin toimesta ja kyseisessä tutkimuksessa päädyttiin sellaisiin tuloksiin, että sairaalan joutumisriskiä voidaan näin vähentää 13 prosentilla ja kuoleman riskiä 41 prosentilla. Puolassa on toteutettu toinenkin tutkimus ja tässä eh, nyt voin nyt sitä ensimmäistä kertaa kertoa. Ja tässä oli kohderyhmänä tutkimuskohteena 200 potilasta, e, jotka kärsivät e, skitsofreniasta ja 12 kuukautta tutkimusjakso kesti ja kaikki e, kliiniset arvot paranivat tämän jakson aikana. Eli voidaan näin varmasti sanoa, että tarvitaan uusia ratkaisuja, riittävää terveydenhuoltoa ja koordinoitu terveydenhuolto yhdistettynä etäterveydenhuoltoon eh, ja minkä tyyppinen voi sitten olla ratkaisu, joka on toivottava. Onko sellaista keksitty? Kyllä, sellainen on. Medivio, se on ensimmäinen teleklinikka, ei eh, tällainen jonkinlainen härpäke, joita löytyy, vaan todellakin todellinen eh, lääkinnällinen laite luokiteltu luokkaan 2A. Ja tämän avulla voimme hoitaa potilaita ja tällä on tietyt erityispiirteensä. Ensimmäinen piirre liittyy tähän eh, etäyhteydenpitoon. <clears throat> niin kuin jo totesin, kyseessä ei ole mikään videopuhelu tai vastaava, vaan Medivio on todellakin ihan äh, luvan saanut klinikka ja sillä on luokitus 2A äh, lääkinnällisen laitteen osalta ja lääkärit voivat olla varmoja ja luottaa siihen, että voivat tutkia ja näin hoitaa äh, turvallisesti potilaita. Ja tämä on tärkeä seikka huomioida. Ja tärkeä seikka liittyy myöskin, kun puhutaan integroidusta hoidosta, liittyy siihen, että voidaan kerätä hoitorekistereitä, koska potilaalla on pääsy näihin rekistereihin silloin, kun vain itse haluaa. Ja varsinaisia maarajoja ei myöskään tunneta, eli e, hoitotiedot on mahdollista saada riippumatta siitä, missä hoito on tapahtunut. Ja myöskin mobiilisovelluksia e, voi tässä yhteydessä käyttää. Kaikillahan teillä on näitä erilaisia sovelluksia, ja tällä tavalla on myöskin mahdollisuus näitä tietoja koota ja terapia tehostuu Medivian hoitomuotojen myötä ja kerron nyt tärkeimmistä hyödyistä eh, tässä seuraavilla sivuilla, kun asia tarkastellaan lääkärin, potilaan ja hoitojärjestelmän kautta. Henkilöllä, potilaalla on teleyhteyksien kautta nopea mm, pääsy lääkärin pakeille ja toisaalta lääkärin kannalta hoito tehostuu. Ja tärkeimpänä hyötynä, kun ajatellaan hoito- terveydenhuoltojärjestelmää, voidaan sanoa, että tällä tavalla on mahdollisuus toimia tehokkaammin, hoito on tehokkaampaa ja tätä myötä saadaan aikaan myöskin huomattavia säästöjä. Ja sitten yksi lähde, kun puhutaan tilastollisista ja epidemiologisista tiedoista, toisaalta voidaan valvoa lääkehoitoa täytäntöönpano ja eh, reseptien eh, toteuttaminen hoituu mahdollisimman helposti myöskin teleyhteyksien kautta. Ja eh, komissaari äsken omassa puheenvuorossaan jo viittasi tähän seikkaan. Entäpä sitten turvallisuuteen liittyvät seikat? Nehän ovat tärkeitä, kun puhutaan hoitotiedoista. Todellakin järjestelmä on turvallinen ja tärkeää onkin, että turvallisuus on taattu. Medivio on täysin turvallinen siksi, että e, olemme saaneet isonmukaisen sertifikaatin ja todellakin kaksi luokituksen mitä tulee e, lääkinnällisen laitteiden luokitukseen. No niin, minulla Irakkin on unelma, hyvät naiset ja herrat, ja se on sellainen, että mediiviosta saataisiin eh, osa eh, terveydenhuoltojärjestelmää ja eh, foorumia, ja tällöin todellakin keskiössä olisi potilas. Tähän tuotteeseen mentiin yhdessä Adametin kanssa ja myöskin Silver Media oli mukana kehittelyssä. Se on nimenomaan tämän tyyppisten tietokoneohjelmien alan osaaja. Kiitos teille kaikille, hyvät naiset ja herrat. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti, eh, herra Borkowski. En varmastikaan ole ainoa, jolle kerrottiin tässä puheenvuorossa uusista näkökohdista tällä alalla. Aika vakuuttavaa se, mitä tässä juuri sanoitte. Ja nyt meillä on sitten mahdollisuus antaa puheenvuoro kolmeksi minuutiksi DG Santille, että siellä kerrotaan meille eh, näkemyksistä herra Tapani Piha ja sitten eh, González Sancho. Eh, siellä on ehkä muitakin, joten haluatteko käyttää mahdollisuutta puhua? Olkaa hyvä. Okay, this one. Thank you. Indeed, my name is Tapani Piha. I'm the Kiitoksia. Tapani Piha on nimeni ja olen eHealth-yksikön johtaja, niin ja samalla vastaan myöskin rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Ne liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä jos ajatellaan rajat ylittävää terveydenhuoltoa, sehän perustuu potilasoikeusdirektiiviin, niin tämähän käytännössä toteutuu kunhan sovelluksia on enemmän tarjolla. Vaikea kuvitella, että ihmiset liikkuisivat rajan yli hoidon perässä, mutta jos telelääketiede toteutuu rajat ylittävällä tavalla, niin silloin tilanne muuttuu varmaan aika lailla täysin. Ja tämä jo osoittaa selkeästi, että potilaiden oikeuksia voidaan peräkuuluttaa myöskin sovellusten käytön myötä. Terveysalan mobiilisovellukset antavat potilaille parempia mahdollisuuksia, sillä heillä on ikään kuin oma terveys omissa käsissään. Mutta kun mobiilisovelluksia tode- toteutetaan terveydenhuoltoalalla laajemminkin, niin silloin potilaille tarjoutuu mahdollisuus omien oikeuksiensa perään kuuluttamiseen aivan uudella tavalla. Edellä kävijöitä ovat yleensä pohjoiset maat. Siellä on nähty, että ei kyse ole vain ainoastaan nuorista, vaan myöskin vanhemmista potilaista, jotka hyödyntävät näitä sovelluksia. Varsinkin vanhemmat potilaat, jotka tarvitsevat enemmän hoitoa. On olemassa esimerkkejä muun muassa sen suhteen, miten fysioterapiapalveluita voidaan tarjota telelääketiedevälineiden avulla internettiä hyväksi käyttäen. Vanhemmat potilaat voivat hyödyntää näitä sovelluksia Ja tämän lyhyen kommenttini päättäisin siihen, että pääosasta Sante tekee tiivistä yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa ja lähitulevaisuudessa järjestetään laajamittainen konferenssi juuri rajat ylittävän hoitopalveluiden tarjoamisen kunniaksi ja silloin tullaan osoittamaan, että tällaiset sovellukset ja telelääketiede ovat omiaan parantamaan potilaiden tilannetta. Kiitoksia. Te olisitte oikein hyvä Euroopan parlamentin jäsenä. Te äh, pitäydytte tässä äh, omassa puheajassanne. Onnittelut siitäkin. No niin, nyt olemme lähestymässä hyvin tärkeää osaa tätä kuulemistilaisuutta. Ja nyt äh, jäsenet saavat esittää kysymyksiä. Ja meillä on herra Kohicek, Silikjatis, ja vielä pari eh, kollegaa eh, eh, Kallas ja Birning, jos nyt sopii, niin te voitte puhua tässä vaiheessa. Thank you. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset alustajille ja vierailemme. Minulla olisi yksi kysymys. we can live with that, Mr. did not... Herra Kohlicek, hän ei vastustanut, hän noin hänelle ensin puheenvuoron. European Parliament. Uh, nevertheless, it's very... Äh, no, joka tapauksessa ähm, erittäin mielenkiintoinen äh, on tämä minunkin asemani, joten olkaa hyvä, hyvä rouva, jatkakaa vain. I thought I heard my names. Luulin, että kuulin nimeeni. No, yksi kysymys. Usein kuulee sanottavan ja luettavan, että me tarvitsemme eri järjestelmien toimivuutta ja sovellusten välistä toimivuutta yhteentoimivuutta. Silloin voidaan tietoja todellakin vaihtaa, mutta harvoin puhutaan tästä semanttisesta yhteentoimivuudesta. Nämä suuret kielierot, eri patologit käyttävät eri, eri kieliä, joten meidän täytyy kääntää kaikki lääketieteelliset termit. Miten se voidaan toteuttaa mahdollisimman te- tehokkaasti ja nopeasti? Kiitoksia. Thank you very much. Mr. Koch. Kiitoksia. Ja sitten herra Protože jsem z lékařské rodiny, tak o tom trošičku něco vím. Kiitos. Tulen lääkäriperheestä. Ja monet entistä luokkatovereistani ovat lääkäreitä nykyisellään. Eli nämä asiat ovat tuttuja ja e, perinteisestihän lääkäreiden yhteinen kieli on latina ja jos latinalaista terminologista onnistutaan sopimaan, niin se on jo paljon. Tässähän nyt eHealth book on asia, jota on mietitty Tsekissä. Jos todellakin tietoja voidaan tallentaa, tällaisen sähköisen e-health-book-tyyppiseen kirjaan, niin uskoisin, että tällä tavalla saataisiin osa ongelmaa ratkaistua. Mutta jos eh, latinan kielen terminologia ei kelpaa, niin voidaan tietysti käyttää englantia, mutta on muistettava, että englanti on vähän hankala, koska sanoja voi tulkita monin eri tavoin. No sitten saksan kielen käyttö. Saksahan on hyvin täsmällinen, tarkka kieli. Tietokonekieli No, on oltava tarkka siitä, että eh, tiedetään, mistä puhutaan, käytetäänpä nyt mitä tahansa kieltä, ettei mitään tulkinta synny. Ja jos tämän tyyppisen hankkeeseen mennään, niin voisi olla hyvä, että jokaisella olisi omat eh, rekisterit mukanaan, koska eh, palve elin voi joutua hyökkäyksen kohteeksi, mutta jos yksittäisiä henkilökohtaisia rekisterejä käytetään, niin tällöin liikutaan turvallisemmilla vesillä. Ja tietysti on muistettava, että vanhemmat henkilöt tarvitsevat ehkä vähän avitusta tässä kaikessa. Kiitoksia. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Sieltä taitaa olla. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia tästä näistä alustuksista. Minä mietin tässä sitä, että kaikkeen tähän tulee mukaan tietoa, jota voidaan käyttää niin kuin massadataa, niin kuin otitte tässä jo esiinkin. Hyvin usein, kun keskustelemme täällä Euroopan parlamentissa vastalauseena tälle esitetään se, että ihmiset pelkäävät, että heidän tietojaan käytetään ja ihmiset sanovat, että terveystiedot ovat kaikista arkaluontoisimmat, mutta äh, ne voivat myös eniten auttaa ihmisiä, joten kysyisin, miten voidaan tämä äh, konflikti äh, ratkaista, kun potilaat tietävät, että asia on hyvässä tarkoituksessa ja miten voidaan saada aikaan se, että ihmiset äh, suostuvat siihen, että heidän tietojaan käytetään massadataan. Kiitoksia. Haluaako kukaan vastata paneelista näihin kysymyksiin? That's, a, uh, actually that's a, um, an issue we... Tutkijat törmäävät tähän varsin usein, eli miten käsitellä tietoja, eikä pelkästään massatiedoista puhuttaessa, massadatasta puhuttaessa. Minulla ei ole yhtä ratkaisua tähän, mutta eh, jos mietitään ratkaisua tähän kysymykseen, niin eh, on ymmärrettävä ensinnäkin se, eh, keillä kaikilla on pääsy tietoihin. Jos esimerkiksi toteutetaan tutkimus, niin tietty eettinen pöytäkirja on käytävä läpi, eli tällaisia pöytäkirjoja tarvitaan. Kuka käyttää tietoja, kenelle pääsy sallitaan ja miten tietoja jaetaan oman kokemukseni mukaan, jos nämä asiat tehdään selväksi heti alussa, eh, niin silloin tarjoutuu paremmat mahdollisuudet sillekin, että saadaan suostumus näiden tietojen tietojen käytölle, mutta todellakaan tämä ei ole mikään ihan yksinkertainen asia, monimutkainen asia pikemminkin. Ja siihen liittyy monia erilaisia sääntöjä ja erilaisia lähestymistapoja aina maasta riippuen, mitä tulee tietojen tallentamiseen ja käyttöön ja niin edelleen. Mutta uskoisin, että ongelma voidaan ratkaista ja yksi tapa hoitaa asia on, kun mietitään huolella se, mitä halutaan tehdä ja mihin tietoja käyttää point of view, we as a niin me tuotteidemme, eli Medivian myyjänä olemme avoimia kuluttajien suhteen. Me kerromme avoimesti kuluttajille, että meidän serverimme ovat suojattuja, siellä tiedot ovat suojassa, me emme käytä pilvipalveluita laisinkaan. Ja kerromme, että nämä tiedot anonymisoidaan ja tietoja voidaan käyttää – esimerkiksi lääketiedeohjelmien kehittämisessä ja tietojen pohjalta näemme, minkälaisia tarpeita potilailla on, jotta pidemmällä aikavälillä ihmisiä voidaan auttaa. Eli tärkeintä on toimia avoimessa hengessä ja osoittaa, miten tietoja on tarkoitus jatkossa käyttää. Kiitoksia selkeitä vastauksia. Ja nyt antaisin sitten puheenvuoron tai puheenjohtajuuden äh, kollegalleni Michael Bonille. Hän ei pitää äh, puheenjohtajan ja loppuajan. Kiitoksia kovasti. Äh, me olemme käsittääkseni tosiaan päässeet tähän aiheeseen, koska toinen jakso tässä kuulemistilaisuudessa, sen nimi on Miten ylitetään esteet äh, mobiiliterveyden soveltamisessa. Ja tässä puhutaan tietosuojasta, yhteentoimivuudesta. Haluan kutsua tänne äh, Ain Avikson, toivotan hänet tervetulleeksi. Hän on äh, varapääsihteeri e e-palveluissa, innovaatioissa, Virossa sosiaaliministeriössä ja sitten Michele Bastore, hän on puheenjohtajana Digital Europe. Tosiaan meidän meillä on Euroopassa tietosuoja-asetus ja me olemme nyt täytäntöönpanovaiheessa ja se tarkoittaa sitä, että meillä on 54 vaihtoehtoa jäsenvaltioille täytäntöönpanna näitä ratkaisuja ja nyt on huoli siitä, että terveydenhuollon alalla tarvitaan paljon enemmän yhtenäistämistä ja pelkäämme, että jotkut maat valitsevat sen tien, ähm, sellaisen tien, joka on hyvin erilainen kuin muissa maissa. Euroopan parlamentti yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa 2017 meidän täytyy yhdessä vakuuttaa eh, kaikki maat siitä, että meillä olisi samat ratkaisut. Tämä on yksi tekijä. Meillä on myös eh, anonymisointisäännöistä eh, sääntöjä, mutta tämä asia juuri kehittyy tässä tässä vaiheessa. Ja ensimmäiseksi annan puheenvuoron Ain Aaviksolle. Hän puhuu tietosuojasta, omistajuudesta ja siirrettävyydestä. Ovatko nykyiset säännöt ja säädökset asianmukaisia? M, mobiiliterveyden sovellusten käytännön säännöt. Olkaa hyvä, puheenvuoro on teille. Kiitos puheenjohtaja, arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On ilo ja kunnia olla täällä ja otsikosta huomaatte, se on vähän pitkä, mutta äh, pääviesti on kuitenkin melko lyhyt sen suhteen. Kyllä meillä on puitteita, äh, mutta emme vielä tiedä, ovatko ne parhaat mahdolliset. Ja niinpä lähtisin liikkeelle äh, hieman taustoista, mihin tässä pyritään. Kuulimme, että hoidot ovat muuttumassa ja useimmat terveydenhoitojärjestelmät löytyvät täältä pyramidin huipulta, eh, sairaalat ja sitten paljon teknologiaa, hyviä ihmisiä ja toivomme, että siellä tehdään kaikki mahdollinen hyvä terveyden eteen. Ja sitten uusi järjestelmä näyttäisi varsin toisenlaiselta kansalaiset, potilaat olisivat kotioloissa, hoito tulisi kotiin ja erilaisia palveluja voitaisiin integroida sitten eh, tiedon muodossa eh, aina kuhunkin potilaaseen. Ja myöskin eh, todistet, niistä puhuttiin, Eh, nykyjärjestelmien pohjalta pyritään löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut ja todellakin tähän pyritään kustannushyötyanalyysien kautta. Myöskin sitten henkilökohtaisuus, siitä on puhuttu paljon. Ja jos todellakin top down hallinnoinnista puhutaan, eh, jolloin siis eh, hoito tapahtuu hoitoyksiköiden kautta kansalaisille sen sijaan, että katsotaan kutakin kansalaista erikseen ja sitä, minkälaisia palveluja hän tarvitsee. Uskoisimme, että jos näin menetellään, niin hoito voi olla tehokkaampaa. Saimme myöskin kuulla, että innovaatio on jo tullut tänne tässä juuri edellisessä alustuksessa ja myöskin komissio totesi, että se rahoittaa monia tutkimushankkeita ja näin tekevät myös jäsenmaat. Ja tätä osaamista tulee sitten hyödyntää. No tästä ei kuitenkaan lähdetty liikkeelle. En tiedä, onko joku tässä tutustunut raporttiin, joka neljä puoli vuotta sitten julkaistiin eHealth Task Forcein toimesta. Mukana oli myös komission väkeä ja äh, Ilves toimi puheenjohtajana ja hän nyt äh, luopui presidentin tehtävästään Virossa ja silloin tarkasteltiin sitä, kuinka päästä parempaan henkilökohtaisempaan hoitoon ja viiteen ehdotettuun muutokseen sitten päädyttiin. Tähän vielä palaan kohta uudelleen. Eli ensimmäisenä todettiin, että terveys on varsin henkilökohtainen asia. Jos halutaan, että eh, ihmiset saavat apua tietojen muodossa, niin silloin heidän tulee voida itse hallinnoida näitä tietoja. Eli potilaan tiedoista on kyse ja potilaan päätöksiä tarvitaan, jos halutaan apu mahdollistaa. Ja tässä tietysti tehdään hyvää yhteistyötä ammattihenkilökunnan kanssa, mutta myös muiden asiantuntijoiden kanssa, jotka eivät välttämättä ole lääkäreitä tai hoitohenkilökuntaa. Ja sitten äskeinen pyramidi, kun pidetään mielessä, niin e, paljon siis tietoa on näissä instituutioissa, eikä vaihtoa kovinkaan paljon tapahdu monestakaan eri syystä, ja tähän tarvitaan muutosta. Tieto pitää saada liippu, liikkumaan vapaasti e, esimerkiksi, niin kuin tässä Tapani Yri totesi, jäsenmaiden välistäkin tietojen eh, liikkumista tarvitaan. Ja kolmantena sitten tällainen integroitu palvelu, joka siis poikkeaa tästä pyramidimallista, toteutuu hyvin ainoastaan, jos palvelut saadaan kytkettyä toisiinsa. Ja potilaan itsensä tulee olla jonkinlainen toimija näiden välillä joko puhelimen kautta tai jonkin muun välineen kautta, e, kuinka siis etäpohjaisesti voidaan näitä tietoja hallinnoida. Eli aika on nyt kypsä, niin kuin komissaarikin totesi, teknologia on jo riittävän pitkälle kehittynyttä. Eli niin kuin tässä jo usean otteeseen on todettu, itsekin toteaisin, että teknologia ei saa jakaa ihmisiä kahteen leiriin niihin, jotka voivat ja jotka eivät voi, vaan teknologian myötä pyritään kuromaan tätä aukkoa pikemminkin umpeen näitä yhteiskunnallisia eroja, jotta todellakin myös vähäosaisemmat ryhmät hyötyisivät tästä kaikesta. Sitten hieman nykytilanteesta tämänhetkisestä tilanteesta ja raportista. En mene näihin teknisiin yksityiskohtiin, mutta kuitenkin meillä on tiettyä EU-lainsäädäntöä esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden osalta. Ja voidaan ajatella, että lainsäädäntö kattaa nämä esitetyt laitteet. Ja sitten on välineet, jotka eivät luokittaudu lääkinnällisiksi laitteiksi, kuten tietyt elämäntapa, sovellukset esimerkiksi. Tällöin voidaan ajatella esimerkiksi yleisiä tuote turvallisuusdirektiivejä tai vastuudirektiivejä, jotka huomioisivat nämä, mutta tästä ei ole vielä ihan varmuutta saatu. Asiasta keskustellaan ja tämä onkin toinen viesti, jonka haluan tässä välittää eteenpäin. On paljon vielä kysymysmerkkejä, e, mutta sitten tulemme käytännön kautta asioita oppimaan. Mutta tiedämme kuitenkin jo tässä vaiheessa sen, että Mitä tulee tietosuojaan, yksityisyyteen, siihen liittyen olemassa lainsäädäntö. Meillä on esimerkiksi tietosuojadirektiivi, joka on voimassa, ja Euroopan parlamentin ja kansallisten hallitusten avulla on myöskin saatu yleisiä tietosuojamääräyksiä juuri hyväksyttyä, jotka tulevat pian voimaan. Ja sitten todellakin yhteistyötä tehdään eh, täytäntöönpanon eteen oman maani Viron kokemusten pohjalta. Olen ollut yhteydessä tietosuojaviraston väkeen. Kysyin, miltä tilanne nyt meidän osaltamme näyttää. Ja vastaukseksi minulle sanottiin, että tietosuojalainsäädäntö Viron osalta on aika hyvä, 13 sivun mittainen. Ja monia käytännön eh, asioita voisi tehdä mutta nyt sitten lainsäädäntö on 300 sivun mittainen, eikä vielä oikein tiedetä, miten se käytännössä soveltuu, mutta varmasti tulemme oppimaan, ja jos tarkoitusperät pidetään mielessä, niin ainakaan varmasti laki ei estä sitä, etteikö e-health-kysymyksissä voitaisiin jatkossa edetä. Ja sitten käyttäjänoikeuksiin liittyvä kolmas ryhmä, oikeuskysymykset ja sähköisen kaupan direktiiviin liittyvät kysymykset. Eli tällaista oikeudellista puitteistoa on olemassa. Ja olen myös eh, sähköisen terveyden verkostossa mukana toimimassa ja siellä nyt tarkastellaan juuri sitä, mikä on tilanne jäsenmaiden osalta. Ja voidaan todeta, että tavoiteasettelu on ihan ok, se palvelee tarkoitusta. Eli lähdetään liikkeelle liikkuvuuden kehittämisestä, säästöistä ja potilaskohtaista lähestymistavasta, mutta sitten Oikeudellisesti tilanne on hieman hankala siksi, että e-health-kysymyksissä ei ole vielä monissakaan maissa omaa lainsäädäntöä. E, joskus ollaan vähän niin kuin puolivälissä, on jonkin verran yleistä lainsäädäntöä, mutta on kuitenkin tärkeää, että e, minun tulee voida kuitenkin e, osoittaa, kuka olen, kenestä on kyse. Sehän on helppoa silloin, kun puhutaan fyysisestä henkilöstä, mutta hieman eri asia silloin, kun puhutaan digitaalisista menettelyistä. Meillä Virossa on jo tällainen tunnistusmenettely käytössä, mutta sitä ei ole kaikissa jäsenmaissa vielä. Ja sitten näitä charity-menettelyjä myöskin koordinoidaan, jotta ei päädytä 27 erilaisen menettelyyn, vaan mahdollisesti yhteen yhtenäisen sellaisen. Ja sitten viimeisenä vielä eh, koulutustoimet, asiantuntijoiden ja ammattilaisten jatkokoulutustoimet. Ja monet näistä seikoista, niin kuin jo on sanottu, kuuluvat nimenomaan tällaiseen pehmeään lainsäädäntöön. Ja Code of Conduct-toimintasäännöt tullaan hyväksymään ymmärrykseni mukaan vielä tämän vuoden puolella. Ja toivottavasti sitten ensi vuonna yritykset voivat vapaaehtoisesti ryhtyä näitä käytännössääntöjä noudattamaan. Lopuksi vielä toteaisin, että kansalaiset ovat yhteiskunnan moottoreita ja kansalaisilta meidän tulee oppia heidän kokemuksistaan, minkä tyyppisiä palveluja he tarvitsevat. Ja on myöskin kuultava kansalaisten toiveita, minkä tyyppisiä palveluja halutaan. Ja sitten kysyttiin, mitä mieltä ihmiset ovat, jos heidän tietojen käytetään 85 prosenttia eh, kyselyyn osallistuneista virolaisista katsoivat, että yleistiedot ja eh, myöskin terveystiedot voidaan ottaa eh, tutkimuskäyttöön, jos tutkimuksen kannalta tästä on hyötyä. Ja vastaus oli todellakin myönteinen ja muilta mailta on saatu yhtä lailla myönteisiä vastauksia. Ja tulee välttyä siltä, että digitaalisuus ei jaa ihmisiä kahteen leiriin. Ja sitten viimeinen viesti liittyy siihen, että oikeudellinen puitteisto, e, sitä ei voi sellaisenaan siirtää maasta toiseen. Esimerkiksi meillä on laki, joka vastaa hyvin teknologiaa ja hallinnointimallejamme, ja näin tuo mukanaan hyviä tuloksia. Mutta oikeuden puitteisto voi jossain toisaalla olla toisenlainen ja myöskin mahdollisesti käytetään toisenlaista teknologiaa samoihin tuloksiin kuitenkin päästään. Eli on enemmänkin kuin yksi lainsäädäntö. Eh, siihen yhdistyvät sitten myöskin teknologiaan ja hallinnointiin liittyvät seikat. Ja kun lainsäädännöstä puhutaan, niin kannattaa muistaa se, mitä Einsteinkin aikoinaan totesi, eli asiat on hoidettava mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta ei sitten enää eh, sen yksinkertaisemmin. Ja intelligence tarkoittaa sitä, että meillä on jokin tavoite ja jotta se saavutetaan, muutetaan käyttäytymistä tarkoitetulla tavalla. Eli tarvitaan uudenlaisia toimia ja meidän on todellakin katsottava, onko puitteisto sitten sellainen, että se hyvin palvelee tarkoitusta. Thank you very- Kiitoksia kovasti tästä alustuksesta. Erittäin tärkeää on, aivan kuten te sanoittekin tuossa alustuksen lopussa, kun mietimme, minkä tyyppisiä ehtoja tarvitaan, ei pidä keskittyä ainoastaan lainsäädäntöpuitteisiin, vaan meidän täytyy miettiä myös sitä, miten voimme yhdistää nämä puitteet kansalaisten toimintaan, teknologian kehitykseen ja hyvään hallintotapaan. Viron tapauksessa on paljon helpompaa toimia näin, koska Viro aloitti oman tiensä kohti digimaailmaa ja digiaikakautta eh, aikaisemmin kuin monet maat EU:ssa. Usein olen sanonut, että jos Eurooppa haluaa digitaaliseksi, niin Euroopan pitäisi olla kuin Viro. Ja tämä on erittäin tärkeää viitekohta myös meidän keskusteluihimme, että pitäisi oppia siitä, mikä on mahdollista ja minkä tyyppisiä sääntöjä tarvitaan, kun mennään eteenpäin. On tärkeää myös, että on digitaalisesti edistyneempi yhteiskunta. Kun puhutaan terveydestä, sähköisestä terveydestä, siinä tarvitaan paljon pidemmälle menevää, pidemmälle menevämpää yhteiskuntaa digitaalisesti niin, ettei ketään jätetä ulkopuolelle näistä mahdollisuuksista. Seuraavaksi puheenvuoron saa Mikael Pastore. Hän on Digital Europein äh, sähköisen terveyden ryhmästä ja hän puhuu luotettavuudesta ja yhteentoimivuudesta mobiiliterveyden ratkaisuissa. Kiitoksia. Aivan muutama sana aivan aluksi ja hyvää iltapäivää kaikille digitaalisesta Euro, Digital Europeista. Se on edustanut noin 57 kansallista järjestöä ja 61 jäsentä. Me olemme olleet mukana aivan alusta lähtien Euroopan komission ähm, mobiiliterveyden hankkeissa ja olemme äh, tunnistaneet erilaisia ongelmia, joita kuluttajat ovat ottaneet esiin, äh, kun on laadittu mobiiliterveydestä vihreää kirjaa 2014. Äh, luottamus oli tärkein kysymys. Luottamus tietoon, käyttäjien tietoihin ja myös luotettavuus silloin, kun on kerätty tietoa mobiilisovelluksiin. Ja mielelläni kyllä vastaan myöhemmin sitten sääntökysymyksiin, kun olemme niitä kehittäneet ja mm, käsittääkseni ne hyväksytään vuoden loppuun mennessä. Se on rohkaiseva tieto, mutta katsotaan sitten. Mitä tulee luotettavuuteen sovelluksissa ja suuntaviivoihin, niin kuin komission jäsenkin mainitsi. Tämä toiminta alkoi jo heinäkuussa viime vuonna. Komissio ehdotti, että laadittaisiin suuntaviivat ajatellen sovelluksia silloin, kun puhutaan sähköisistä tiedoistoista terveyden terveydenhuollon alalla. Komissio käynnisti tämän niin, että otettiin käyttöön koneisto, eh, joka eh, tuottaisi nämä suuntaviivat. Ja tämän vuoden maaliskuussa eh, komissio ja sidosryhmä sidosryhmiä, hyvin heterogeeninen ryhmä tuli tässä mukaan. Siinä on Digital Europein tapaiset yhteistyöosapuolet, myös kansalaisjärjestöjä oli mukana, potilasjärjestöjä, lääkärijärjestöjä ja myös äh, paikallisia äh, alueellisia hallintotahoja äh, kansallisella ja alueellisella tasolla on toimittu hieman tyyppisesti, joten tarkoituksena oli kerätä kaikki nämä hyvät käytännöt yhteen asiakirjaan, joka pätisi EUn laajuisesti. Ajatuksena oli siis se, että kehittäjät voivat viitata näihin tietoihin, mutta niillä ei ole mitään velvoittavaa luonnetta. Maaliskuussa me siis aloitimme tämän toiminnan ja me järjestimme työmme niin, että meillä oli kolme ryhmää. Ensinnäkin mm, puhuttiin kohderyhmiin ja sitten puututtiin menetelmiin ja sitten nämä äh, suuntaviivojen kokonaisuuteen. Meidän näkökulmastamme, Digital Europein näkökulmasta, äh, suuntaviivojen pitäisi keskittyä kahteen näkökohtaan. Ensinnäkin äh, julkishallinnon hyödyksi niin, että meillä olisi tieteellinen pätevyys ja tehokkuus näissä tiedoissa. Ja sitten käytännönläheinen äh, ajatus oli se, että nämä olisivat äh, käytännönläheiset äh, ohjeet niin, että otetaan mukaan parhaat käytännöt niin, että varmistutaan siitä, että ohjelmistot ovat tosiaan päteviä ja luotettavia, kun niitä käytetään tällä alalla. Keskustelua on käyty edelleen ja voin tässä sanoa, että tietenkin on ollut vähän ristiriitoja ja näkemyseroja. Ja tämä johtuu siitä, että aloimme keskustella siitä, että laajennetaan soveltamisalaa suuntaviivoista riskin arviointiin ja säännönmukaisuusarviointiin, joten olemme nähneet, että minkälaisia eroja on tässä eri arvioinneissa. Näitä on jo asetuksilla ja direktiivillä säännelty. Ja sitten luottaa luotettavuusarviointi. Me pyrimme tosiaan puuttumaan näihin suuntaviivoihin tältäkin osalta. Usein, niin kuin käytännön säännöissä on, on harmaa alue mobiilisovelluksissa sen, siinä, mikä on lääkinnällinen laite ja mikä ei ole komissiota ajatellen, mutta eh, myös kansalaisyhteiskuntaa ajatellen pitää selkeyttää tämä harmaa osio, eli onko mobiilisovellus eh, juuri eh, terveysalalla vai ei. Joka tapauksessa, jos arvioimme riski, riskit tästä mobiililaitteesta, meidän tässä ei pidä nyt sekoittaa näitä asioita keskenään. Ajatuksena on se, että suuret yritykset, äh, niin, niillä on äh, juridista mahdollisuutta puuttua näihin kysymyksiin. Pienillä siis ei ole, joten ohje tai suuntaviivojen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaisia ja selkeitä. Mutta nyt äh, haluaisin puuttua muutamaan käsitteeseen. Ensinnäkin meidän mielestämme suuntaviivojen pitäisi edelleen olla keskittyneitä juuri terveysalan mobiilisovelluksiin ja tällä tavoin pitäisi miettiä nykyistä lainsäädäntöä. Esimerkiksi 2,65 asetus tulee tässä kysymykseen ja mitä tulee sitten ohje äh, suuntaviivoihin ja riskinarviointi osio meillä on ylisertifiointia nyt tällä hetkellä, niin kuin mainitsin aluksi, äh, alueellisella tasolla on äh, esimerkki Andalusiasta, myös äh, Yhdistyneessä kuningaskunnassa on esimerkkejä siitä, että mobiilisovelluksille on ähm, laadittu suuntaviivoja, mutta nyt pitäisi täydentää sitä, mitä on olemassa tällä hetkellä jo sovelluksissa Euroopan tasolla. Ajatuksena on, että jos me ylisertifioimme, me, äh, vaarana on se, että äh, sekoitamme näitä mobiilisovelluksia suunniteltaessa niiden suunnittelijoiden ajatukset. Ehkäpä päätän tähän ja vastaan mielelläni sitten kysymyksiin, koska olisi mielenkiintoista saada tästä vähän interaktiivisempaa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein kovasti. Minä muistan, että nyt tämän kauden alussa äh, syksyllä 2014 me äh, aloitimme keskustelut äh, mobiiliterveydestä ja silloin heräsi kysymyksiä, jotka liittyivät sääntelyn tarpeeseen, mutta käsittääkseni vältimme sen tilanteen, jossa olisimme aloittaneet vahvasta sääntelystä. Eli ajatuksena olisi saada hyvä tausta käytännössäännöille niin, että meillä olisi oikeuskäytäntöä. Meillä on sääntöjä, mutta ei mitään vahvaa sääntelyä, jotta nähdään, miten asiat sujuvat tässä. Ja Mikele oli tässä yksi niistä, joka päätti järjestää kaikki osapuolet, jotka liittyivät näihin käytännössääntöihin. Erinomaista työtä, mutta nyt meidän täytyy esittää uusia kysymyksiä, niin kuin tässä tuli ilmi alustuksen aikana. Haluaisin kysyä komission edustajilta, halutaanko sieltä kommentoida. Meillä on täällä komissiosta henkilö paikalla, joka ymmärtää kaikki näkökohdat, jotka liittyvät näihin ongelmiin. Erittäin tärkeää olisi saada aikaan hyvä yhteistyö komission kanssa silloin, kun komissio ymmärtää Lipterien. Thank you so much. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset näistä ystävällisistä sanoista. Oikeastaan vain muutama sananen lisänä siihen, mitä me olemme täällä jo kuulleetkin. Ensinnäkin sanoisin, että tämä e-Health Task Force-kertomus ja nämä viisi tekijää, jotka muutoksessa on otettava huomioon, mutta ehkäpä vielä viisi suositusta, joita löytyy tästä tekstistä. Eli digital health, digitaalisen terveyden ö, liittyvät ki, ki, kirjallisuus. Ne omalta osaltaan voivat myöskin edesauttaa tilanteen parantumista. Ja yhtä lailla haluaisin korostaa tietoisuuden merkitystä sekä kansalaisten että hoitoalan ihmisten tietoisuus eduista. Se on edellytys, kun lähdetään Horisontti 2020 hankkeita toteuttamaan. Eli että miten voidaan hyödyntää hankkeita ja kertoa niistä enemmän kansalaisille ja huoltohenkilöille, hoitohenkilöille. Ja sitten kolmanneksi, Horisontti 2020 projektin kautta me olemme ikään kuin yrittäneet saada asialle suurempaa näkyvyyttä muun muassa WHO kanssa yhteistyötä tehden. Me tulemme tulevaisuudessa allekirjoittaman sopimuksen ja sen tarkoituksena on hakea ensinnäkin tieteellistä tietoa, näyttöä, niin kuin täällä on jo peräänkuulutettukin, ja toisaalta taas tarkoituksena on tukea jäsenvaltioita mHealth-strategioita täytäntöön pantaessa. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin vielä mainita, niin kuin kollega Boni totesi, on olemassa uusia tuloksia, joita syntyy kehitystyön ja keskusteluiden kautta mHealth kuuluu eHealth-toimintaohjelmaan. Sehän hyväksyttiin jo vuonna 2012. Ja nyt kausi on puolin välissä. Ja nyt on puolivälin arviointi käynnissä ja vuoden lopussa tulemme aloittamaan konsultaatiokierroksen selvittääksemme, minkälaisiin kysymyksiin meidän tulisi vielä paneutua – tai onko olemassa sellaisia aloja, joita emme ole käsitelleet laisinkaan vielä tähän mennessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt meillä on eh, herra Kohelitska ja Vernökö, Euroopan parlamentin jäseniä. Haluatteko te kommentoida tai esittää kysymyksiä tai kehitellä joitakin aiheita? Olkaa hyvä. Mr. Kohlicek, please. Herra Kohelitska. Bych ještě jednou znesl tu otázku. Kiitokset. Kysyisin erästä asiasta, joka nousikin esiin herra Avikson puheenvuorossa, eli tämä yhtenäinen pöytäkirja, protokolla. Mitkä ovat seuraavat askeleet sen suhteen? Jos tietoja halutaan kerätä ja käyttää etäpohjaisesti, niin on erittäin tärkeää, että tällöin on olemassa tällainen yhtenäinen pohja, koska muutoin näillä laitteilla niitä ei saada toimimaan. Te varmasti Virossa tiedätte tämän ihan yhtä hyvin kuin me. Eli meillä Tsekissä tämän tyyppisiin ongelmiin on hallinnollisesti törmätty. Eli tämä yhteinen toimintapinta ja ongelma ei nyt ole kieli, käytetäänkö englantia vai mitä, minkä tyyppistä eh, koodausta käytetään. Tietysti latina voisi olla hyvä terminologisesti ajatellen. Mutta siis tämä on kuitenkin peruskysymys ja kaikki muut seikat ovat sitten riippuvaisia siihen, eli tätä yhtenäistä pohjaa eh, tarvitaan. Kiitoksia. Haluaako Rova Sedenex sanoa tai kysyä jotakin? Niin, minähän jo kieleen liittyen esitin äsken yhden kysymyksen. Elämme Euroopassa, 28 jäsenvaltiota, ja monia kieliä on tarjolla. Ja kun puhutaan näistä sovelluksista ja mHealth-järjestelmästä, niin senhän pitäisi auttaa rajat ylittävässä toiminnassa, mutta jokainen käyttää omaa kieltään ja varsinkin lääketieteen alalla, niin miten tämä yhtälö voi oikeastaan toimia? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Jos sopii, niin meillä on varmasti nyt avoimenkin keskusteluun vielä aikaa. Voidaan kerätä vielä kysymyksiä. Eli yleisö voi esittää kysymyksiä, ajatuksia. Nyt kaikilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Jos haluatte kommentoida, sekin on mahdollista. Olkaa hyvä ja pyytäisin, että esittelette itsenne vielä. Thank you very much. Uh, my name is Jan van Lente. Olen Saksan vakuutusyhtiöstä. Nostaisin esiin muutaman tärkeän seikan, ja näitä asioita jo kommentoitiinkin Viron edustajan puheenvuorossa. Me Saksassa kadehdimme kovastikin kaikkea sitä, mitä Viro on jo tehnyt, eli tällainen kirja, jossa puhuttiin eh, tulevasta terveydenhuollosta. Jos puhutaan eh, sähköisestä tai liikkuvasta terveydenhuollosta, niin silloin todellakin puhutaan terveydenhuollon uudelleen muokkaamisesta ja se, miten terveydenhuolto nähdään ja koetaan on muuttumassa. Ja tämä on myöskin ongelma ja siihen liittyy eh, tällainen eh, digitaalisen terveydenhuollon ymmärtäminen ja osaaminen, eh, kun puhutaan hoitohenkilökunnasta ja toisaalta myöskin sairaalajärjestelyistä. Yhteistä toimintapohjaa ei välttämättä näillä ole. En tiedä, voisiko komissio tai Euroopan parlamentti antaa vähän parempaa, parempia ohjeita tähän liittyen. Tietysti parhaat käytänteet on aina eh, usein vastaus, mutta kun terveydenhoidosta puhutaan, niin tällöin kuitenkin järjestelmissä on todella isoja eroja, eli esimerkiksi Viron järjestely ja Saksa ei voi yksi yhteen kopioida, vaan tarvitaan hieman erilaista lähestymistapaa. Somebody. Kiitoksia. Mm, oliko vielä kysymyksiä siellä? Olkaa hyvä komissio. Uh, thank you. Kiitoksia. Täällä on esitetty jotakin kysymyksiä terminologiaan liittyen. Eli semanttinen yhteentoimivuus, niin kuin meillä päin sanotaan, eli miten järjestelmät voivat keskustella toistensa kanssa. Latinan kieleen viitattiin, eli se vanha lääketieteen lingua franca. Mutta lääketieteen saralla on eri tavoin pyritty varmistamaan että puhumme samoista asioista samoilla termeillä. Eli siksi on käytetty kansainvälistä luokittelua tautien osalta. Se oli yksinkertaisin tapa hoitaa asia. Ja nyt kehitellään monimuotoisempaa terminologiaa, SNOMED-järjestelmä, eli kliinisen tutkimuksen terminologiaa. Tällä hetkellä se sisältää puoli miljoonaa konseptia, eli kyse on aivan täysin tietokoneistetusta järjestelmästä tätä snomed terminologiaa ei ole käytetty Euroopassa, mutta sehän voisi olla hieno ajatus toteuttaa. Komission jäsen Andrew Kaitis viittasi jo tähän lähetteiden sähköisen välittämiseen ja potilastieto lomakkeiden välittämiseen rajat ylittävästi. Nyt vaan kyse on siitä, että miten voidaan varmistaa, että jos jossain maassa on annettu joku lähete, niin se tulkitaan toisessa maassa samalla tavalla. Kyse on semanttisesta kysymyksestä. Me uskomme, että tämä asia voidaan kyllä ratkaista. Sitten vielä pari muuta asiaa. Eli asia käsitellään paraikaa, mutta mitään globaalia ratkaisua ei yritetäkään hakea. Me yritämme kuitenkin ratkaista päivän polttavimmat ongelmat. Mutta mitä tulevaisuuteen tulee, niin Ensinnäkin tekoälyn käyttö, se on oppiva järjestelmä, se ei ole enää terminologiapohjainen, vaan ikään kuin ymmärtävä oppiva järjestelmä. Ja sitten toisaalta taas järjestelmä, jota verkkojen Euroopan kautta kehitetään, eli tämmöinen automatisoitu käännösjärjestelmä. Eli näiden hankkeiden kautta yritetään vaikuttaa tähän tai puuttua tähän semanttiseen yhteen toimivuuteen, mikä onkin se kinkkisin kysymys. Kiitoksia. Father. Kiitoksia. Meillä on vielä aikaa lisäkommenteille tai kysymyksille. Olkaa hyvä vaan. Minä olen Toma Kolatu. Minä olen täällä Brysselissä. Tämä on kommentti ennemmin kuin, kuin kysymys. Kiitoksia kovasti tästä mielenkiintoisesta tilaisuudesta M-Healthista. Nyt kun kuuntelin Kasiannoksen ja Pastoren esityksiä. Minulla oli sellainen vaikutelma, että mobiiliterveys on hyvin arkaluontoinen aihe, koska toisaalta puhuttiin erittäin säännellystä alasta Eurooppa-tasolla, terveydenhuolto ja sitten toisaalta taas että parannetaan innovointia, miten tuetaan yrittäjyyttä Euroopassa. Sekin on äh, hyvin tärkeää ajatella Junckerin komissiota. Minä odotan kovasti, että äh, tämä äh, aihe kehittyy vielä jatkossa. Kiitoksia kovasti. Ja nyt teillä on puheenvuoro, jos ähm, Haluatte vielä kysyä tai kommentoida jotenkin? No niin, hyvä. Siinä tapauksessa me voimme äh, pyytää, että paneelin osallistuneet äh, kommentoivat tai vastaavat kysymyksiin, tai jos haluavat vielä kehittää joitakin keskustelun aiheita tässä. Um, yes. Kiitos. komission edustaja viittasi asiaan, josta olisin itsekin lähtenyt liikkeelle, eli eri kielet ja eri maiden järjestelyt, miten ne saadaan eh, toisiaan vastaaviksi. No, tapauskohtaisesti mennään. Ei varmasti eh, tulla lanseeraamaan eh, yhtä yhtenäistä protokollaa, vaan kyseessä on prosessi, jossa palvelukohtaisesti Tietysti eh, nämä niin sanottu protokolla kehittyy. Jotkut menettelythän ovat, esimerkiksi tautiluokitukset kansainvälisiä, mutta eh, sitten eh, esimerkiksi se, miten lääkeresepti vaikka, miten sitä tulkitaan vaikkapa Suomessa, miten sitten Kreikassa, näitä kysymyksiä on tarkasteltava yksityiskohtaisesti ja näin tullaan tekemäänkin. Useat maat ovat jo sopineetkin eh, tämän tyyppisistä menettelyistä, rajat ylittävistä sellaista vuoteen 2018 mennessä ja rahoituskin on eh, mahdollistettu. Eli uskoisin, että tähän päästään. Miksi potilaskomponenttia niin kovasti korostin puheenvuorossani? ja sen nousi e, esiin, e, eli näiden järjestelyjen e, siirtämisen tulee olla mahdollista. Valta ja voimahan tulee kahdestakin lähteestä, ensinnäkin tiedosta ja sitten rahasta. Jos halutaan antaa valtuuksia kansalaisille, no ehkä tämä ei tarkoita sitä, että ammatti hoitokunnalta otetaan valtuuksia pois. Ei näin, vaan sitä, että valtuuksia myönnetään myös kansalaisille, niin niinpä sitten tiedot, joita nykyisellään on instituutioiden käytössä, esimerkiksi kollegat, jotka olemme yhdessä opiskelleet, niin olen kuullut, että monet pelkäävät tätä kehitystä, onko e, syntymässä e, riskitilanteita, jos saadaan enemmänkin tietoa terveydestä. No testausta on on toteutettu e, ja ei tämä nyt ilmeisesti kuitenkaan säikäytä ihmisiä e, ihan kauheasti. Ja toisaalta e, tietoisuutta on lisättävä ja koulutustoimia myöskin lääkäreiden keskuudessa ja tätä todella tarvitaan. Ja on tehty ja jäsenmaat ja komissio on kiinnittänyt huomiota tähän asiaan ja omassa alustuksessani kysyin, palveleeko tämä tarkoitustaan. Tätä tulee painottaa. Jos sovitaan tietystä eh, tavoitteesta, eli että muokataan mm, terveydenhoitojärjestelmä uuteen uskoon ja annetaan valtuuksia potilaalle, niin silloin tätä asiaa ei enää kyseenalaisteta, vaan saamme aikaan säädökset, jossa sitten vaaditaan konsensusta. Ja meillä on kokemusta Virossa ja muuallakin siitä, miten voidaan menetellä. Yksi tapa on toimia avoimesti. Esimerkiksi mm, jokainen kansalainen voi nähdä portaalin kautta, kenellä on näihin tietoihin pääsy. Eli toimitaan avoimesti. Esimerkiksi perhelääkäri on ollut yhteydessä potilaasin ja sitten asiantuntija katsoo näitä tietoja, niin kyseinen henkilö tietää, että tällainen tietojenvaihto on tapahtunut ja tätä voitaisiin sitten laajentaa tutkimustarkoituksiin myöskin. Miksi eh, en voisi saada tietoa siitä, milloin omia tietojani on eh, käytetty tutkimustarkoituksissakin? Eli kannattaa uskoa eh, tähän ja luottamuksen voimaan. Uskon, että se hyödyttää kaikkia osapuolia. Ja se visio, joka komissaarilla oli, että meillä on tällainen Big Data-keskus, joka voidaan, josta voidaan tietoa sitten jakaa eri maihin ja saa Suomi ja Tanska ovat sopineet tämän tyyppisistä menettelyistä ja Virokin on ollut yhteydessä Pohjoismaihin. Eli mahdollista tämä on, mutta pohjalla pitää olla luottamus, luottamus sille, että tällaista halutaan. Ja jos tämän tyyppiseen mennään, niin tarvitaan jatkuvia valvontatoimia sen suhteen, miten oikeuspuitteisto eh, käytännössä toimii. Softlossa lähdetään liikkeelle ja jos sitten näyttää siltä, että tarvitaan sitovampia, eh, eh, vankempia menettelyjä, niin niihin voidaan mennä. Mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että ei ole mitään esteitä sille, että tällä tavalla edetään. No niin, kiitoksia. Sitten seuraavana Mikele, olepa hyvä. Um, I have few comments. Muutama kommentti M-Health-sääntelyyn tai ylisääntelyyn liittyen. Toden totta, kyse on aiheesta joka, tai alasta, joka on yli, aika lailla säännelty ja se on hyvä asia. Muutama esimerkki tiedon jakoon. Tähän on jo täällä keskusteltu ne, jotka tuntevat tällaisen tiedon vaihtamisen, niin kysehän on hyvin säännellystä alasta. Kansallisella tasolla käytetään eri määräyksiä aiheeseen liittyen, ja me olemme aina korostaneet sellaista järjestelmää, joka antaa meille mahdollisuuden tiedon välittämiseen Euroopan unionin sisällä. myöskin hoitotietojen osalta. Mm. Tätä kautta voitaisiin päästä Euroopan laajuiseen e-health-järjestelmään. Tämä luottamusasia, sitä olemme yrittäneet työryhmässämme käsitellä siten, että käytänne sääntöjen kautta kuluttajien luottamusta voidaan lisätä ja myöskin yritetään tukea sovellusten kehittäjiä silloin, kun he keräävät näitä potilastietoja. Ne, jotka eivät ole vielä tutustuneet tähän kertomukseen, niin lukekaapa se, sillä me uskomme, että näin voimme päästä eteenpäin myöskin muiden aloitteiden osalta. Sitten kun puhutaan luotettavuudesta, tietojen validiteetistä, niin kuin paneelikeskustelun aikana sanottiin, niin tärkeää on, että nämä tai oikeastaan perustavanlaatua oleva asia on se, että tietoja voidaan käsitellä. Me katsomme parhaiden käytänteiden kautta, miten kansallisella tasolla ja miten yritykset yrittävät validisoida nämä tiedot. Aina huomioiden vallitseva lainsäädäntö. Saaneen vielä korostaa kovan lainsäädännön merkitystä. Jos katsotaan potilastietoja ja tietojen uskottavuutta tai luotettavuutta, niin mobiilisovellukset tai muut toimet, sillä ei ole oikeastaan mitään väliä kumpaa sovelletaan, sillä molemmissa tapauksissa validiteetti on tärkeä. Jos sovelluksen kautta kerätään terveystietoja, niin silloin ei ole mitään väliä, onko se lääketieteellinen laite vai ei. Kysehän ei ole siitä, vaan mitä tulee sitten tähän validiteettiin, niin mä meidän täytyy katsoa, että mitkä ovat lääketieteellisiä sovelluksia, mitkä taas ovat muita kuin lääketieteellisiä sovelluksia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti eh, yhteenvetona näistä keskusteluista. Ehm, aloissa. voisi aloittaa. aloit Petelle tästä loppulause vielä. Eh, kiitoksia. Minä en ole kovin äh, hyvä latinan taitaja, mutta äh, kyllä lingua latina pulcra est. Ja aika harvoin voi miettiä, mitä kieltä voitaisiin sitten käytännössä käyttää latinan sijaan, joten en mene tässä yksityiskohtiin, mutta mm, suurin osa minun päivästäni täällä meni kyllä tähän. Ja tästä eniten irti. Haluaisin kiittää kansalaisena olen tyytyväinen, koska äh, terveysalan mobiilisovelluksilla on paljon äh, tulevaisuuden äh, näkymiä. Sillä tavoin voin saada tietoa ja saada mittausta ja saada palveluita. Voin käyttää vähemmän aikaa ja vähemmän rahaa terveydenhoitooni. Ja muistan, että kymmeniä vuosia sitten, kun ne isäni tai äitini piti mennä mittaamaan verenpaineensa. Siinä meni kokonainen päivä, koska me asuimme kylässä, josta piti mennä ensimmäiseen kaupunkiin, sitten kesti kaksi tuntia, mutta nythän sen sai ihan hetkessä, joten tämä on vallan kumouksellista olen kiitollinen myös lainsäätäjänä, koska nyt, voi, nyt tiedän enemmän aiheesta tämän tilaisuuden ansiosta. Ja täällä parlamentissa pitää paljon keskustella vielä näistä asioista. Usein asiat kehittyvät nopeammin kuin lainsäätäjät, joten kiitoksia siitä, että saimme lisää tietoa tästä aiheesta. Ja tämän lisäksi sanoisin vielä, että on paljon esteitä EU-toiminnassa. Ajatellen äh, sitä, mitä saadaan aikaan. Mutta terveydenhoidon alalla, kun mietitään, että me emme säädä lakia siinä, meillä ei ole toimivaltuutta EU-tasolla, mutta äh, siellä asiat äh, toimivat. Digitaaliagenda Tämä on yksi noita asioita, joten käsittääkseni meidän pitää edelleenkin jatkaa niin, että voimme saada aikaan tuloksia tällä alalla. Ehkä tämä on kunnianhimoisempi käsitys Lissabonin sopimuksesta, kun puhutaan terveydenhuoltoa. Me voimme tehdä paljonkin ilman, että muutetaan sopimusta ja kansalaiset myös odottavat, että he hyötyvät jollakin tavoin siitä, että 28 maata tekee yhteistyötä. Siitä pitää saada lisäarvoa. Ja me kyllä tunnemme näitä näkökohtia, jotka saattavat johtaa lisäarvoon. Joten äh, minua tämä kuulemistilaisuus kyllä rohkaisi. Ja haluaisinkin äh, päättää lainaamalla komissaarin sanoja. Hän sanoi, että aika on kypsä. On hyvä käyttää tätä hetkeä ja tilaisuutta hyväksemme. Haluaisin kiittää vielä Envin puolesta kaikista puheenvuoroista ja siitä, että kaikki tulitte paikalle. Ja slovenialaisena haluaisin vielä toivottaa tervetulleeksi ryhmän nuoria äh, slovenialaisia, jotka ovat kiinnostuneita parlamentin työstä. Kiitoksia kovasti aloissa Tässä äh, Envi ja Itre ovat äh, olleet järjestämässä hyvin tärkeää kuulemistilaisuutta. Siitä varmasti on hyötyä tulevaisuudessakin tästä yhteistyöstämme. Ottaisin vielä muutaman seikan esiin ikään kuin loppulauseena tämänpäiväisistä keskusteluista. Aivan ensiksi mielestäni meidän kaikkien on syytä ymmärtää, että elämä, elämme sellaisia aikoja, jolloin terveydenhoitojärjestelmät muuttuvat kovasti ja tässä ollaan tietyssä muutosparadigmassa me olemme siirtymässä perinteisestä mallista siitä, jolloin terveydenhoitojärjestelmät reagoivat sairauksiin. Olemme siirtymässä sellaiseen malliin, jossa terveydenhoitojärjestelmien tarkoitus on enemmänkin ennaltaehkäisy. Se on tärkeää elämänlaadun kannalta. Ja sitten toiseksi me keskustelimme monista kysymyksistä, lääkinnällisistä laitteista ja sovelluksista, samoin kuin niistä sovelluksista, jotka eivät ole lääkinnällisiä laitteita, jotka ovat ikään kuin hupia varten, mutta nämä sovellukset kuitenkin liittyvät lääketieteelliseen alaan. Usein saadaan tätä kautta uudenlaisia asenteita ja eh, itsevastuuta kehitetään myös kansalaisten piirissä tällä tavoin, joten olen aivan samaa mieltä, että meidän pitää osoittaa, mitkä osat näistä muuttuvista ratkaisuista ovat sellaisia, että tarvitaan vahvempaa sääntelyä ja mitkä osat ovat sitten sellaisia, että tarvitaan yhteiset säännöt, jotka liittyvät käytännössääntöihin, itsesääntelyyn ja äh, suuntaviivoihin. Niin kuin keskustelussa mainitaan, on tärkeää, ettei tapeta innovaatiota, vaan tuetaan sitä. Ja kolmanneksi vielä äh, kyse on äh, datajohteisesta lääketieteestä – on hyvin äh, tärkeää, että tiedetään, mitä äh, tällä alalla tapahtuu. Äh, muut henkilötiedot ja koko väestön tiedot. Meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia BKTL esimerkiksi. Sitä varten tarvitaan nimettömiä tietoja. Meidän pitää ymmärtää myös se, että Toisaalta kyseessä on tietosuoja ja meidän luottamuksemme potilaina. Mutta toisaalta taas kyseessä ovat järjestelmien turvallisuusnäkökohdat, eli turvallisuus ja tietosuoja. Niissä on itse asiassa sama tavoite. Ja lisäksi painotettiin hyvin vahvasti sitä, että tarvitaan eh, digitaalista terveyslukutaitoa. Digitaalinen eh, terveyslukutaito, sitä ei tarvita ainoastaan eh, mm, ainoastaan potilaille, vaan myös lääkäreille ja kaikille meille, koska meidän pitää käyttää yhteistä kieltä, jotta ymmärtäisimme toisiamme. Minun mielestäni tämä on yksi tärkeimmistä tehtävistä, joita meillä on, että meidän tosiaan kannattaa kehittää tätä eh, digitaalista terveyslukutaitoa. Sillä tavoin voimme eh, parantaa tilannetta. Ja lopuksi vielä tarvitsemme tiettyjä ehtoja. Ne mainitsivat kaikki. Infrastruktuuri. Tarvitaan siis eh, kunnon infrastruktuuri Muuten ei voida tarjota potilaille palveluita, joissa, jotka reagoivat hyvin nopeasti, ellei meillä ole todellakin 5G, hyvin nopeita yhteyksiä tulevaisuudessa. Tässä ei puhuta 2015 äh, tulevaisuudesta, vaan tämä on myöhemminkin. Ja yhteentoimivuus hyvin äh, korkealla tasolla näissä ratkaisuissa, joissa voidaan vaihtaa ja kääntää myös tietoa. Me teemme Euroopassa töitä yhteentoimivuuden parissa ja tuemme hankkeita ja prosesseja, jotka siihen liittyvät, ja tätä pitäisi jatkaa. Sääntöjen yhtenäistäminen tässä pitää eh, katsoa, että ymmärrämme, tietämme Tarvitaan siis yhtenäiset säännöt, samanlaiset säännöt äh, ja sitä kautta äh, nämä asiat äh, selviävät paremmin. Sama pätee e, tunnistamiseen ja yhteistyöhön sidosryhmien kesken koko Euroopassa. Ja tulevaisuutta ajatellen tämä on myös hyvin tärkeää. Ja sitten joku esitti hyvin vahvasti näkemyksen, että jos haluamme päästä tavoitteisiimme ja tämä muutosparadigma terveydenhuollossa vallitse, niin meidän täytyy käyttää paljon tutkimustuloksia, niin kuin komission jäsen sanoi, yhteiset ponnistelut sitä tarvitaan myös tällä alalla ja uutta tietoa tarvitaan, koska sitä kautta saamme uusia mahdollisuuksia, joiden avulla voimme myös personalistaa tai antaa henkilökohtaista hoitopalvelua. Nämä ovat tärkeitä mm, tällä alueella, koska mm, jos sopeutetaan hoitoa yksilön tarpeisiin, todellisiin tarpeisiin, eh, koska on oikeaa tietoa käytössä heidän terveydentilastaan. Monissa keskusteluissa on niin, että keskustelujen jälkeen pitää kirjoittaa ylös, mitä pitää tehdä ja millainen aikataulu olisi mahdollinen. Komissio on tietenkin eh, ponnistelee tässä ja strategian läpikäyminen olisi tärkeää. Saisimme uuden aikataulun meidän toimillemme ja tällä tavoin saisimme vielä nopeampaan tahtiin aikaan asioita. Erinomaista on myös se, että Euroopan parlamentin jäsenet Envi ja ITRE-valiokunnista tekevät yhteistyötä. Tämä on tärkeä asia koska se osoittaa meille, että ymmärrämme holistisen ulottuvuuden, joka liittyy terveydenhuoltoon, niin että käytetään teknologiaa, mietitään myös politiikkaa ja potilasta. Varmasti voisimme miettiä omalla yhteistä mietintöä, joka liittyisi näihin kysymyksiin, jotka, eh, joista komissio valmistelee. Ja eh, sitten joku sanoi hyvin vanka mielipiteen siitä, että pitää saada aikaan eh, tietoisuutta ja pitää olla kohtuullinen hintataso. Eli tietoisuus kaikille saatavuus kaikille ja kohtuuhintaisuus. Näitä asioita pitää painottaa. Ja aivan lopuksi haluaisin kiittää kaikkia paneeliin osallistuneita. Erittäin mielenkiintoista oli äh, saada teidät tänne äh, alustamaan Euroopan unionin, Euroopan parlamenttiin, koska meillä on nyt ollut mahdollisuuksia tarkastella näitä ajatuksia, joita esitettiin, miten saadaan sovitettua yhteen uutta teknologiaa ja lainsäädäntöä myös yritys, yritysnäkökulmasta ja tutkimusnäkökulmasta. Tällä tavoin voimme ymmärtää myös väestöhaasteet ja sen, miten terveydenhuollon muutosparadigma siirtyy näihin ennaltaehkäiseviin ratkaisuihin ja sitten käytännön toimintaan myös. Ähm, puhuttiin telelääketieteestä ja aivan käytännössä sitä voitaisiin käyttää. Kaikki nämä näkökohdat ovat hyvin tärkeitä ja äh, kiitänkin erittäin paljon Itriä, Enviä, kaikkia kollegoita. Meidän täytyy jatkaa tätä tärkeää työtä yhdessä sidosryhmien kanssa. Kiitos. Yes,